keskustelussa lentomatkustajien oikeuksista. Kiitos. Grazie, commissario. La Kiitos. Tästä aiheesta keskustelu on päättynyt. Esityslistan mukaisesti siirrymme käsittelemään seuraavaa suullista kysymystä, joka liittyy asetuksesta tietojen kolmesta maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä. Annan puheenvuoron kysymyksen laatioille adustajan edustaja Moreirasta kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, presidente, senhor comissário. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Minä olen yksi tämän kysymyksen laatioista, sen takia minä haluaisin esitellä tämän tässä täysistunnossa. Vuonna 2000 viisi projektia sitten asetusehdotuksen, jonka myötä voitaisiin pakollisesti, tehdä pakolliseksi tämän alkuperän merkityksen tietystä maista, jotka tulevat kolmasista maista. Tämän ehdotuksen tavoitteena oli ensinnäkin välttää alkuperävääriä tai valheellisia alkuperämerkintöjä, tiedottaa paremmin kuluttajaa joidenkin tuotteiden alkuperästä – ja sijoittaa nämä tuotteet sama yhdenvertaiselle tasolle, oliko se että Kiinasta, Japanista tai Yhdysvalloista, jotka joista, joista tuotteista tulee, tulevat eurooppalaisille markkille. Markkina on aina syö, suosinut tällaista pakollista alkuperämerkintää, niin kuin sanotaan tässä pääsylautelmassa, joka hyväksyttiin vuonna 2007-2009. Me olemme sitä mieltä, että lokakuussa 2010 jo Äh, kun tuli ensimmäiset normatiiviset sitovat pakotteet kaupallisissa käytänteissä Lissabonin sopimuksen myötä, niin parlamentti sai ensimmäisessä käsittelyssä kantansa läpi, jossa jossa puhuttiin tästä asetuksesta nimenomaan alkuperämerkitsemisestä jossakin tuotteista, jotka tulevat kolmansista maista Euroopan union alueelle. 525 ääntä puolesta, 49 vastaan, 44 tyhjää. Tämän jälkeen ja huolimatta useista pyynnöistä parlamentin taholta neuvosto ei ole päässyt yhteiseen kantaan ja sen takia tämä lainsäädäntömenettely on ollut pysähdyksissä. Ja aivan äskettäin tapahtui yllätys, koska komissio ilmoitti, että se aikoo vuonna 2013 vetää tämän asetuksensa pois, koska sanoi, että VTOn paneelin nimenomaan kun puhutaan alkuperämaa merkit hillitsemisestä, ja tässä oli nämä kyse naudasta ja sianlihasta, niin se oli muuttanut koko VTOn oikeuskäytännön. Ja näin ollen eh, tämä ehdotus, eh, alkuperäinen asetusehdotus, ei olisi ollut yhteensopiva VTOn sääntöjen kanssa. Ja me nyt tässä ihmettelemme ääneen ja kysymmekin, että mikä oli komission syynä perusteluna vetää pois tämä ehdotus pois, koska tämä olisi voinut olla kyllä kuitenkin yhteen sopiva VTO-sääntöjen kanssa, koska olisi voitu laatia uusi oikeusperusta ja se olisi voinut olla hyvin toteutettavissa lainsäädäntövälän käyttäjien toimesta ja tämä olisi voitu viedä myös kolmikantaneuvotteluun. Onko komissio sitä mieltä, että eikö hyvä toimielinten välinen hyvä yhteistyö voisi osoittaa siinä, että hyväksytään tämä asetus ja se voisi osoittaa myös sitä, että parlamentti, joka edustaa Euroopan kansalaisia, olisi pitänyt kuulla parlamenttia ja olisi pitänyt kuulla parlamenttia ennen kuin se veti tämän asetuksen pois. Koska... Ja kolmanneksi, mitkä pitkää osa tässä alkuperäisessä tekstissä tai Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymässä tekstissä voi, ovat mielestäni yhteensopimattomia VTOn oikeuskäytännön kanssa. Kun otetaan huomioon tämän paneelin tekemän päätöksen ja VTOn muutoksenhakuelimen ratkaisun, mitä mieltä te olette näistä alkuperämää merkitsemisjärjestelyistä? Miten me on kyse Brasiliasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista esimerkiksi? mihin konkreettisiin toimenpiteisiin komissio aikaa lähteä, jotta voidaan taata tämä alkuperämerkitseminen ja miten voidaan taata näiden tuotteiden jäljitettävissä, jotka tulevat sisämarkkinoille kolmansista maista ainakin silloin, kun on kyse tästä asetuksenalaista tuotteesta. Ja vielä ihan viimeiseksi, aikooko komissio antaa uuden tätä asetusta koskevan ehdotus, jossa VTOn uudet säännöt on otettu huomioon, jossa se olisi yhteensopiva VTOn sääntöjen sääntöjen kanssa ja milloin se tulee antamaan ehdotuksen? Muscardini, due minuti e tre. Kiitos. Edustaja Muscardini, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Varmasti selkeästi kuulitte edustaja Moreiran kysymykset. Globaalissa maailmassa edistystä tapahtuu ainoastaan, jos kaikki noudattavat samoja sääntöjä. Kun puhutaan tavarakaupasta, niin – säännöistä on sovittava PTOn tasolla. Me emme halua, että kuluttajat ja tuottajat voivat olla toisen luokan kuluttajia ja tuottajia riippuen siitä, missä he toimivat. Meidän on ajateltava tärkeitä kauppakumppaneita ja kilpailijoita, on kyseessä sitten Kiina, Brasilia, Yhdysvallat vai Kanada. Niin jos on siellä omia sääntöjä tuonnista, niin Euroopan unionillakin pitää voida olla omat sääntönsä. EUlla pitää olla kyllä alkuperän maan merkitsemistä koskevat säännöt, kun tuotteet tulevat ulkopuolelta. Kun lähdimme liikkeelle, ja puhun tässä vuodesta 2010, olimme sitä mieltä, ja nyt meidän pitäisi huolehtia siitä, että VTOn kautta päästään eroon kahtalaisista säännöistä. Ei voi ajatella, että meillä on globaalit markkinat, joilla suositaan yksiä, mutta ei toisia. Meidän pitää suhtautua reilusti nyt myös kuluttajien ja tuottajien suuntaan. Meidän pitää voida suojella näiden ryhmien oikeuksia. Euroopan unionissa pitää olla valinnan mahdollisuus, mahdollisuus saada riittävää tietoa – tavaroiden tuottajilla pitää olla mahdollisuus kääntää katseet EUn suuntaan, toimielinten suuntaan ja saada yhtä paljon huomiota osakseen, kun kuluttajat saavat Kiinassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Siksi komission pitäisi katsoa uudestaan tätä lainsäädäntöä, jota meillä on tällä hetkellä, ja huolehtia siitä, että saadaan aitoa vuoropuhelua toimielinten välillä. Parlamentti ei ylimielisesti sano, että – parlamentin hyväksymä on jotenkin kiistatta aina oikea, mutta me sanomme kyllä hyvin päättäväisesti oman kantamme. Komission ja neuvoston on katsottava nyt, miten surkeassa jamassa nämä asiat ovat, kun muut tahot eivät ajoissa kertoneet meille, että tietyt ehdotukset vedetään pois. Komission on saatava nyt liikkeelle kokoukset kolmen, toimielimen välille, jotta voidaan suunnitella, miten edetään tästä eteenpäin. Tämä on tärkeää niin, että kaikki ovat tässä mukana. Me tarvitsemme kolmikantaneuvotteluita tähän kysymykseen. Kiitos. Kiitos. Annan puheenvuoron komissaari De Huhtille. Olkaa hyvä. Madam President and... Uh, Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Tänään uh, EU:ssa uh, yritykset voivat merkitä tuotteet vapaaehtoiselta pohjalta. Ja koko tämä Made in-asetusehdotuksen tarkoitus oli nimenomaan se, että merkittäisiin maahan tuotavat tuotteet. Me tiedämme, miten tärkeätä, tärkeänä Euroopan parlamentti pitää alkuperämerkintää ja se hyväksyttiinkin ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio on tehnyt ponnistellut kovasti päästäkseen eteenpäin tässä lainsäädäntöehdotuksessa ja ottanut huomioon Euroopan parlamentin hyväksymättä tarkistukset. Seitsemän vuotta eh, ehdotuksen eh, jälkeen meidän on todettava tosiasiat. Emme ole päässeet eteenpäin lainkaan Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen, eikä ole minkäännäköisiä näkymiä saada aikaan poliittista kompromissia asiasta. Sen lisäksi ottaen huomioon VTOn säännöt, nyt on hyvin paljon huolia myös siitä, miten tämä asetus sopisi VTOn sääntöihin. Ja kysymys on VTOn sopimuksesta, joka liittyy kaupan teknisiin esteisiin. Ja ottaen tämän sopimuksen erityispiirteet huomioon, niin on eh, lisäriski siinä, että tämä Made in-asetus koskisi ainoastaan tuotteita, jotka tuodaan tietyistä kolmansista maista, ja että se ei koskisi EUn eh, kotimaisia tuotteita ottaen huomioon nyt kriisin, niin tämän ehdotu, tämä ehdotus on yhä ristiriitaisempi. Ja se tavallaan liittyy protektionismiin. Komissio on miettinyt tätä hyvin tarkkaan ja sen vuoksi komissio päätti vetää tämän ö, takaisin. Tämä on tällä hetkellä aikomus siis vetää takaisin tämän. Meillä on nyt käynnissä toimielinten välinen prosessi, jossa neuvostolla ja parlamentilla on mahdollisuus kommentoida asiaa ja päättää tämän asetuksen poisvetämisestä. Ja tästä neuvoteltiin 10. tammikuuta. Mitä tulee näihin alkuperä merkintöihin kolmannista maista, niin joissakin, joillain mailla on näitä merkintöjä. Tällaiset äh, Äh, eri maiden alkuperämerkinnät ovat hyvin erilaisia keskenään myös, mutta emme ole kuitenkaan saaneet raportteja mistään suurista esteistä, joita tuojilla tai viejillä äh, olisi. Jos näin olisi, niin me kiinnittäisimme asiaan huomiota tästä syystä ja ottaen huomioon kansainväliset velvoitteemme, komissio on sitä mieltä, että tällä hetkellä se ei voi ryhtyä lainsäädäntötoimiin alkuperämerkinnöistä sellaisenaan kuin nykyisessä ehdotuksessa sanotaan. Yksi vaihtoehto, jota mietittiin alkuperäisen ehdotuksen aikoihin, oli se, että alkuperämerkintä pitäisi olla kaikista tuotteista, ei ainoastaan EU-hun tuoduista tuotteista. Ja tämä vaikuttaisi erittäin paljon koko asetukseen ja sen vuoksi tämä vaatisi uuden ehdotuksen ja uuden oikeusperuston. En usko, edustaja Moreira, että me kykenemme tähän nykyisten menettelytapojen puitteissa koska tämä vaatisi vaikutusten arvioinnin ja niin, että voitaisiin katsoa vastaako tämä perustamissopimuksen sääntöjä ja haluaako teollisuus tätä, tarvitseeko teollisuus tätä. Ja ajatellen nykyistä talouskriisiä, haluammeko tällaisia kustannuslisiä meidän yritystemme harteille? Komissio ei ole lähdössä tälle tielle. Joko me mietimme asiaa edelleen niin teollisuusasioista vastaavan komission jäsen varapuheenjohtaja Tajani tulee tarkistelemaan asiaa, onko tämä tarpeen. Mutta koko tähän keskusteluun palatakseni, eli että olisi yhtenäinen lähtötaso kaikille yrityksille EU-ssa. Ja että kykenisimme vastaamaan kuluttajien tarpeeseen saada informaatiota Viimeisimmät tutkimukset eh, tekstiili- ja nahka-alalla osoittaa, että eh, alkuperämaan merkitseminen ei ole prioriteettien alkupäässä. Komissio tarkastelee, millä tavalla vahvistaa eh, epäoikeudenmukaisen kaupan direktiiviä. Ja me aiomme ryhtyä toimenpiteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi markkinavalvontaan ja myös tuotteiden todisteiden eh, tarkistamiseen. Ja tämä samoin kuin myös eh, monivuotiseen suunnitelmaan markkinavalvonnasta. Komissiolla, komissio pyrkii parempaan lainsäädäntötyöhön ja ryhtyy toimenpiteisiin, eh, joiden avulla voidaan parhaiten tukea kasvua, kilpailukykyä ja kuluttajien oikeuksia. Vastatakseni muutamiin huomioihin, joita kysymyksen esittäjät tekivät, niin me olemme hyvin selvästi sanoneet komissiossa, että meillä oli aikomus vetää tämä ehdotus takaisin intavaliokunnalle. Tästä kerrottiin etukäteen. Ja tämä oli tarkoitus 2013 työ, komission työohjelmassa informoida parlamenttia ja neuvostosta, mitä me aiomme tehdä ja mitä me emme aio tehdä. Eli tämä on täysin meidän toimielinten välisen sopimuksemme mukaista. Eli parlamentille ilmoitettiin ennen kuin komissio lopullisesti päättää tämän ehdotuksen takaisin vetämisestä. Kiitos. Grazie per... Kiitos. Annan nyt puheenvuorot puolueryhmille. Edustaja Kaspari, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiitos paljon. Minun mielestäni tänään on kyse kahdesta asiasta. Toimielin kysymys. Ensinnäkin Euroopan komissio, jo oikeastaan vuosia sitten esitteli ehdotuksensa. Ensimmäisessä käsittelyssä tuetaan suurella enemmistöllä ja neuvosto joka ei ole tänäänkään täällä, ei tehnyt kahteen vuoteen mitään. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että neuvoston toimimattomuus on tässä nyt syynä. Kahteen vuoteen ei tehty mitään, tämä ei ole kestävä tilanne. Toinen asia, arvoisa komission jäsen, kerroitte, että ensi vuoden tai tämän vuoden työohjelmassa vedetään pois tuo ehdotus. Tämä ei ollut nyt mahdollisimman hyvä, kun tässä ensimmäisessä käsittelyssä on jo hyväksytty. Olisi ollut ehkä parempi pyrkiä muuttamaan tätä VTO-sääntöjen mukaiseksi, eikä vetää sitä pois. Nyt monissa tuotteissa on jo merkintä, kun niitä EU-alueelle tuodaan. Ymmärrän myös niitä kuluttajia, joita todella kiinnostaa tietää alkuperä, mutta globaalissa maailmassa tänä päivänä kysymys kuuluu, miten kulut kuluttajalle voidaan todella selittää, mistä tuote on peräisin, kun siinä on valtavasti tuotantovaiheita, alihankkijoita 30-40 maassa. Monimutkaisten tuotteiden osalta se on mahdollista ja minä toivoisin, jos meidän merkintä saadaan, että kuluttajille annetaan tietoa sen pohjalta. Ei niin, että kuluttajalle jää epäselvämmäksi, mistä tuote on. Toivon, että kaikki voimme tehdä yhteistyötä tähän suuntaan ja voimme ehkä työstää uutta ehdotusta, kun se saadaan. Kiitos. Kiitos SD-ryhmästä edustaja Susta. Kaksi minuuttia. Grazie Presidente. Già altri colleghi hanno ricordato... Kiitos puhemies tämä toimielin tyhjiö, joka on syntynyt tähän tämän jälkeen, kun komissio ilmoitti vetävänsä pois tämän ehdotuksen. Me olemme puoltaneet tai suhtautuneet myönteisesti teidän aloitteeseenne kolme vuotta sitten, jota ehdotettiin tämän Lissabonin sopimuksen jälkeen. Me olimme suhtaudumme myönteisesti tähän Meidin ehdotukseen. Euroopan parlamentti pitää saada aktiivisesti mukaan tähän, koska olemme yhteis, olemme lainsäädäntövallan käyttäjiä kummatkin. Nyt vähän ihmettelemme tätä asenteen muutosta komissiossa. Yhtäältä on se, että parlamentti on il, antanut lainsäädännöllisen lausuntonsa, eli kysymistään päätöslauselmasta, mutta parlamenttia ei huomioida. Siihen ei suhtauduta asiallisesti. Tästähän on kulunut jo seitsemän vuotta. Nyt palataan tähän takaisin. Kolme vuotta sitten äänestettiin lokakuussa 2010 ja tästä ehdotuksesta äänestettiin toimielinten välisen toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen jälkeen ja tässä viitataan myös siihen, ketkä kansalaisyhteiskunnassa vastustavat näitä normeja. Tässäkin piilee virhe, e, suuri erehdys, koska parlamentillahan on suuri rooli. Me edustamme koko Euroopan alueen kansalaisten monimutkaista intressivyyhteä meidän täytyy tajuta, että tässä on kyse teollisuuden sektorista, joka on kriisin kourissa. Meidän täytyy pystyä elvyttämään Euroopan kilpailukyky myös työllisyyden tasolla. Mm, kriisin aikana tämä teollisuus nimenomaan pyytää tätä asetusta, ei vain protektionismin nimissä, vain luodakseen hyvän vastavuoroisuusperiaatteen tilanteen. Tässä on kyse aloitteesta, jos, jossa olisi Kyseessä ne säännöt, joita toteutetaan Yhdysvalloissa hyvin globaalisti. Me korostamme, älkää vetäkö pois tätä ehdotusta. Päinvastoin meillä pitää, meidän pitää käydä keskustelua parlamentin ja neuvoston välillä, jotta voimme saada uudet määräykset, jotka näkisivät meidän päivänpalon. Kiitos. Kiitos ALDE-ryhmästä edustaja Rinaldi, kaksi minuuttia. Signor commissario, cari colleghi. Kiitos äh, puhemies, arvon kollegat. Me tiedämme, että tämän, tällä asetuksella me saamme informaatiota, ei ehkäpä sitä, mitä me olisimme halunneet, mutta kuitenkin enemmän. Me tiedämme, että muualla päin maailmaa on sääntöjä, jotka vastaavat tätä Kiinassa, USAssa, Kanadassa, Meksikossa ja niin edelleen. Me tiedämme myös, että Euroopan parlamentti sai ehdotuksen taakse suuren enemmistön siitä huolimatta, että tässä oli tietyt kollegat esittivät tiettyjä epäröi, tietoa epäröintiä. Meillä on erilaisia järjestelmiä ja he olivat hieman skeptisiä. Mutta pari, kaksi vuotta sitten me saimme aikaan enemmistön kolmessa asiassa. Ensinnäkin, että tämä on asetus, joka koskisi rajoitettua määrää tuotteita. Se koskee lopputuotteita, jotka myydään kuluttajalle. Ja että se koskee että se olisi voimassa viiden vuoden ajan. Tämä olisi pilottiohjelma. Ja me tiedämme, että VOssa, VHossa, VTOssa on ollut erilaisia neuvotteluita ja muutoksia tässä, mutta ei protektionismi, sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Me tiedämme myös, että toimielinten välinen yhteistyö perustuu molemminpuoliselle kunnioitukselle, eikä silloin tätä asetusta noin vain voi vetää takaisin. Sitä vastoin, jos tämän viiden vuoden koejakson jälkeen vaaditaan, niin voidaan tehdä muutoksia. Mutta nyt meillä on tällainen konkreettinen päätös, joka voi vaikuttaa tuotantoon. Me haluamme pitää valmistusprosessit täällä EU-ssa. Ja nyt me odotamme tässä. Ja tuntuu siltä, että ihmiset eivät halua kantaa vastuuta. Tämä on asia, joka on hoidettava yhdessä erilaisten alajärjestöjen ja muiden kanssa. Toki tässä on nyt ollut eh, selkeitä ongelmia, mutta me tarvitsemme eh, hallituksia, jotka ryhtyvät toimenpiteisiin, eivätkä vain puhu kauniita sanoja, niin että me saisimme Euroopan tasolla nyt loppujen lopuksi aikaan jonkinnäköisen päätöksen. Meidän täytyy luonnollisesti olla aktiivisia myös VTOssa, mutta eh, Euroopan parlamentti on osoittanut kapasiteettinsa, me olemme kuunnelleet ja me olemme tunnustaneet tämän. Euroopassahan säädellään kaiken näköistä, jopa sitä, että saa olla vain yksi käsimatkatavara, kun matkustaa. Mutta tämä on erittäin tärkeä asia ja se kosko, koskee koko meidän valmistusteollisuuttamme. Kiitos vihreistä, edustaja Jadot, kaksi ja puoli minuuttia. President. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Toivottavasti kuuntelette tätä. Me olemme syvällä kriisissä ja suuri osa kansalaisista ovat huolestuneita, ahdistuneita kansainvälistymisen edessä monet ovat menettäneet kaikki viitekehyksensä ja he ovat myös jatkuvasti, he jatkuvasti joutuvat ristiriitaisten paineiden alaiseksi. Yhtäältä sanotaan, että teidän pitää kuluttaa enemmän, jotta saadaan lisää kasvua mutta kun samalla tiedetään, että tässä on kyse työpaikkojen turvaamisesta, mutta sanotaan samalla, että kulutatte liikaa liian huonosti ja tuhoatte planeettaa. Ja samalla tässä parlamentissa Euroopassa yritetään vahvistaa kuluttajien oikeuksia, antaa heille heidän tarvitsemiensa työkaluja, että he voivat olla aktiivisia toimijoita tässä maailmanlaajustumisessa, kaupan kehityksessä. Samalla sanotaan, että tämä on esteenä kaupan kehittymiselle. Tot, yhtäältä te luotatte tähän liberalismiin, jota komissioita te itse peräänkuulutatte, mutta olette sitä mieltä, että liberalismin tuomat edut ja hyödyt ovat niin itsestään selviä, että ei pidä pelätä jos lähtee puolustamaan kuluttajien oikeuksia, mutta toisaalta kriisi on osoittanut, että kun on kyse tästä liberalismin muodosta, joka on todella epäonnistunut, te ette voi samalla hetkellä ihan yksinkertaisesti meille ehdottaa, että komissio vahvistaa valvontaa tuotteiden tuonnista, tuonnissa maailmassa, jossa kansalaiset välttämättä, välttämättä haluavat olla toimijoita, aktiivisia toimijoita. He ovat kuluttajia, jotka haluavat tehdä omat valintansa. Tämä ydin ei vastaa kaikkiin kysymyksiin sosiaalisesta polkumyynnistä tai muista aiheista. Se on vain työkalu, viite, se on referenssi, jonka avulla voisi itse olla oman elämänsä sankari. Kansalaiset haluavat valita itse hyvä komissaari, me vaadimme, pyydämme teitä toimimaan siten, että nämä kansalaisten oikeuks, oikeudet vahvistetaan ja että komissio, jos, jota te edustatte täällä, teillä on vastuu siitä, että komissio ei kaada vastuuta parlamentin niskaan, teillä on myös vastuuta suhteessa neuvostoon. Teidän pitää saada neuvosto teke, toimimaan sillä tavalla, että ei se polje parlamentin oikeuksia jalkoihinsa. Vielä kerran kun me olemme tässä kriisissä maailmanlaajuisesti, meidän pitäisi taistella kansalaisten oikeuksien puolesta. He ovat kuluttajia ensisijaisesti. Kiitos. Grazie. Gruppo ECR, onore... E edustaja Girlin yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos arvoisa puhemies. Minua on aina huolettanut tämä asetusehdotus. Voidaanko ajatella, että tavaroiden väärennykset eivät toteudu näin? Ja miten tarkkaa se voi olla määritellessään, mistä maasta tuote on peräisin, kun ajatellaan, miten pitkä alihankintaketju voi olla takana. Ja ovatko kustannukset globaalissa maailmassa sellaiset, että yritykset voivat ne kantaa? Hyviä kysymyksiä, mutta kun ajatellaan kauppasääntöjä VTOn kanssa yhteen sopivuutta, niin kyllä kuluttajilla pitäisi olla oikeus tietää, mistä tuotteet tulevat. He haluavat tietää monista syistä, esimerkiksi tukeakseen oman maan teollisuutta – ja tehdä valintoja ehkä poliittisista tai ympäristösyistä. Joten komissiolle viestini on, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Minä, kun voin nyt mennä kauppaan ja osoittaa tuotetta omalla matkapuhelimella, ja se osoittaa, miten monimutkainen tuote on. Ei tämä ole protektionismia, vaan tämä on mahdollisuus antaa nyt kuluttajille sitä tietoa, jota ne vaativat. Kuunnelkaa parlamenttia, me olemme lähellä kuluttajia. Tämä on tärkeä aihe, joten älkää luovuttako. Gruppo EFD, onore... Edustaja Salvini, kaksi minuuttia EFD-ryhmästä. Presidente, grazie commissario, e mi rivolgo anche... Hyvä puhemies, arvoisa komissaari. Minä haluaisin myös tervehtiä niitä, jotka kuuntelevat meitä verkossa – 110 työntekijää kuoli äskettäin Bangladesissa naisia ja lapsia, jotka tekevät yhden dollarin päiväpalkalla työtä, tekevät tekstiilitehtaissa työtä, valmistavat vaatteita, jotka joita me usein käytämme. Ehkä Eurooppa ei kiinnostu tästä tarpeeksi. Mitä me ostamme, mitä me kulutamme, en tiedä, ovatko nämä tuotteet tehneet minun maassani tai Milanossa tai Bangladesissa. En minä aina pääse sitä tietämään. 500 miljoonaa eurooppalaista ei todellakaan ole kiinnostunut tästä. Tässä on kyse monikansallisista yhtiöistä, mm, Iso-Britannia, Alankomaat, Saksa, Ruotsi esimerkiksi ovat maita, jotka ovat siirtäneet tuotantoon Kiinaan. Ne, jotka Euroopassa toivovat, että me saisimme Marokosta tukuttaen hedelmiä ja vihanneksia. Pakistanilaiset kengät tulvivat meidän markkinoille. Monet yritykset sulkevat ovensa ja lähetetään työntekijät takaisin. Monet yritykset joutuvat vararikkoon. Tässä on kyse työpaikoista Euroopassa, mutta jotkut ovat kuitenkin sitä mieltä, että ne ovat työpaikoja, joita voidaan siirtää muualle, koska jos voi maksaa lapselle yhden dollarin päiväpalkan, niin kylläkään se hyödyttää enemmän, jos maksetaan se 50 euroa työntekijälle Milanossa tai jossain muussa Euroopan kaupungissa. Kiina, Yhdysvallat, Brasilia, Japani. Niin kun puhumme tästä meidän kysymyksestä, ei, ei pidä toimia näin, emme saa olla protektionisteja, emme voi toimia kuitenkaan näin, hyvä komissaari. Joku voi ihmetellä jatkossa, että miksi kansalaiset ymmärrä Eurooppaa, tuntevat olevansa kaukana Euroopasta, jos tämä on sitä Eurooppaa, jos lapset tekevät työtä Bangladesissa, jos yritykset tulkivat ovensa, jos monikansalliset yhtiöt toimivat aivan äh, kriminaalisella tavalla, niin toivottavasti minä en joudu elämään kauan tässä Euroopassa. Edustaja Scholz, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Minun ryhmäni on samaa mieltä Euroopan unionin, Euroopan parlamentin esittämästä kritiikistä. Kansa, Euroopan kansalaisilla on oikeus tietää, mistä tuote tulee. Sen vuoksi vaadin, että komissio välittömästi esittää uuden ehdotuksen, johon otetaan mukaan parlamentin kanta, vaikkakin neuvosto on kieltäytynyt tästä. Kansalaiset haluavat tietää, mistä on kysymys, mutta tämä on ensimmäinen askel sen vuoksi, että tämän vuosituhannan kansalaisille on yhä tärkeämpää tässä integroidussa talousmaailmassa tietää, missä tuotanto on tehty ja että tämä tuotanto on sosiaalisesti oikeudenmukaista. He haluavat sertifikaatin myös siitä, että tuote ei ole ympäristölle tai terveydelle vaarallinen ja että ilmastokriteerit huomioidaan. Me haluamme avoimuutta ja reilua kauppaa kansalaisille. Ja VTOn pitäisi myös uuden aikaista näitä sääntöjä, eikä vain piiloutua olemassa olevien sääntöjen taakse. Sosiaalinen polkumyynti on estettävä niin, että globalisoituminen ei vaaranna koko meidän maailmamme. Grazie, onore. Kiitos. Edustaja Fjellner, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Mielestäni on ihan hyvä, että komissio vetää pois tämän ehdotuksen – eilisiltana neuvottelin alkuperämerkinnöistä ja siitä, miten hankalaa on yksinkertaisesti todeta, minkälainen merkintä toimisi. Huolestuttavaa myöskin se, jos EU yksin sopii. Tästä otin paitani esimerkiksi. Puuvilla Egyptistä, kangas on Italiasta ja tämä on Hongkongissa ommeltu puhutaan turvallisuudesta, työoloista, ympäristöstä, mutta tiedämme usein, että tehtaiden väliset erot yhdessä maassa voivat olla suuremmat kuin erot maiden kesken. Mielestäni voitaisiin myöskin todeta, että olemme keskustelleet siitä, että pakollinen alkuperämerkintä tulisi tuotteille, jotka on tuotettu Euroopan unionissa. Made in the European Union – mutta sanoimme, että tämä on liian byrokraattista ja kallista. Yritykset eivät sitä halua. Siksi en ymmärrä, miksi tämä haluaisin ottaa käyttöön tuontituotteiden osalta. Uskoakseni yritykset tulevat, jos kuluttajat näin haluavat, käyttämään enemmän näitä alkuperämerkintöjä, mutta tämä ehdotus on menetetty ja niin olkoin. Levätkö rauhassa nyt tämä meidin merkintä? Eh? Silvestri, on pyytänyt sinistä korttia. Hyväksyttekö tämän? Hyväksyttekö sinisen kortin, edustaja Fjellner? Fjellner, mi sembra di capire. Kollega Fjellner, sikäli mikäli minä nyt ymmärrän, niin vain yksinkertaiset asiat eh, on mahdollista toteuttaa, koska on hyvin vaikeaa merkitä tuote, jossa eh, tämä äh, materiaali tulee yhdestä maasta ja se valmistetaan toisessa maassa. Tämä on hyvin monimutkaista. Eli eikö meidän pitäisi tässä nyt pyrkiä ainakin yksinkertaisen puolesta. Mutta olemmeko täällä tekemässä vain helppoja asioita? On hyvin vaikea selittää kuluttajalle, mistä tuote tulee. Ja silloin meidän ei pitäisi tätä tuotetta merkitä alkuperämaan osalta. Niinkö? Minusta tämä on hieman banaalia. Eikö olisi oikeampaa sanoa, että koska tässä nyt on kysymys maan eduista, sellaisen maan edusta, joka ei ehkä itse tuota mitään. Ja jos jossain maassa ei ole paljon tuotantoa, niin silloin ehkä ei piitata ylipäätään tästä alkuperämaan merkinnästä. Paljon kiitoksia. Tästä on tulossa nyt perinne. Päinvastoin. Euroopassa pitäisi keskittyä tekemään vaikeita asioita, jotka vaativat globaaleja sääntöjä. Jos byrokratian, tullien, protektionismin kautta halutaan ylläpitää tuotantoaloilla, joita ei tuoteta kilpailukykyisesti Euroopassa, niin silloin menetämme asemamme globaalisti. Vietnamissa kauppakamarin edustaja sanoi, että ainoastaan tuottamalla kenkiä ei voida ruokkia kaikkia kansalaisia. Eli jos pidetään kiinni jostain, jossa ei ole globaalisti kilpailukykyisiä, niin – Kiina tuo jumbojetteja meille ja me viemme teepaitoja sinne ja me olemme silloin häviäjiä. Grazie. Eh. Kiitos. Edustaja Lange. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Kiitos eh, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Miksi tätä ehdotusta oikeastaan nyt vastustetaan? Periaatteessa minä näen tähän vain yhden syyn. Eli se, että yksittäiset valmistajat ja yksittäiset kauppiaat tietyissä Euroopan unionin maissa, heidän intresseissään on olla ilmoittamatta, mistä nämä tuotteet tulevat. Eli he ostavat ne halvalla globaalisti ja sitten myyvät ne edelleen kalliilla Euroopassa ja antavat ymmärtää, että tuote on valmistettu hyvissä olosuhteissa Euroopassa. Ja tämä on nimenomaan tiettyjen valmistajien ja kauppiaiden eduissa ja tätä meidän ei tule noudattaa. Me haluamme avoimuutta, me haluamme varmistaa, että kaikki tietävät, mistä tuotteet tulevat ja sitä kautta varmistamme reilun kilpailun Euroopan unionissa. Ja sen vuoksi äh, kaksi kysymystä. Mitä neuvostossa nyt oikein tapahtuu? Haluaako neuvosto viedä yhdessä eteenpäin Eurooppaa kuluttajien etujen mukaisesti, vai pitääkö neuvosto tärkeämpänä taloudellisia yksittäisiä toimia ja unohtaa koko eurooppalaisen metodin? Ja Minua pelottaa, että tämä on se, mikä eh, neuvostossa on vallalla. Eli ei viedä enää Eurooppaa yhdessä eteenpäin, vaan huolehditaan vain yksittäisistä taloudellisista intresseistä. Ja tämä ei voi olla näin. Toinen kysymys komissiolle. Kummalla puolella te olette? Oletteko te eh, neuvoston taloudellisten intressien puolella vaiko Euroopan parlamentin puolella, joka haluaa kehittää yhdessä Eurooppaa edelleen? Onorevole Mann. Kiitos edustaja Manders, puolitoista minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puhemies. Täällä puhutaan nyt hyvin paljon toimielimillisistä ongelmista, ongelmista VTOn kanssa. Euroopassa me laadimme lainsäädäntöä, joka pyrkii painottamaan sosiaalista ulottuvuutta ja pyrkii painottamaan ihmisten ja inhimillisiä olosuhteita teollisuudessa ja se on hyvä. Me teemme lainsäädäntöä myös ympäristön osalle. Mutta nyt eh, siis eh, minä, minähän olen eh, lakimies ihan kuten komission jäsenkin ja minusta komissio on tässä lähtenyt väärälle tielle. Täytyy valita toinen tie. Ei ole kysymys siitä, että velvoitettaisiin jostain muusta maasta tuotavien tuotteiden alkuperämerkintää. Kääntäisin tämän toisinpäin. Se, että olisi vapaaehtoisia Made in EU, eh, e Made in Saksa merkintöjä, mutta että tähän liitettäisiin kovat eh, edellytykset niin, että kaikki eh, on sitten tuotettava nimenomaan tässä maassa tai tässä maan osassa. Ja tämän pitäisi olla vapaaehtoista ja silloin me voisimme ainakin antaa kuluttajille selkeyttä ja avoimuutta siitä, että jokin tuote on esimerkiksi valmistettu Saksassa tai Euroopan unionissa. Ei voi olla niin, että ostan puvun, jossa lukee, että Made in Germany ja ainoastaan napit on ommeltu pukuun Saksassa ja muu osa on tehty sitten halpatuotantomaissa. Ei, vaan minä haluan tietää, että ostan laatua. Kiitos. La parola, è ehm, Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Dartmouthille yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kuluttajat haluavat tietää, mistä tuotteet tulevat. Tämä koskee erityisesti elintarvikkeita, joten on ihan oikein, että keskustelemme alkuperämerkinnöistä ja säännöistä. Mutta haluaisin sanoa, että kuluttajat haluavat tietää, mikä on alkuperämaa. He haluavat nähdä tämän meidin Englannissa, Ranskassa tai Saksassa, Tanskassa ja niin edelleen. Ja joitain kuluttajia ehkä kiinnostaisi tietää myös, että tuote on made in Romaniassa, mutta kuluttajat eivät halua nähdä tällaista merkintää Made in the EU Euroopan unionissa. Siksi minulla on tuive, ehkä turha tuive, että näistä säännöistä ei tule lisää väline josta saadaan aikaan eurooppalainen supervaltio. Honorevole edustaja Proust, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Minä olen aivan typertynyt puolestunut siitä komission päätöksestä vetää pois ehdotuksensa tästä alkuperämerkinnöstä, josta puhutaan yleisemmin termillä meidin. Parlamenttihan jo, jo 95 prosenttisesti äänesti tästä asetusehdotuksesta. Kun tämä ehdotus vedetään pois, jos tämä annamme kantamme yli kaksi vuotta sitten, te todella halveksitte parlamentin toimintaa näin ollen eurooppalaisia kansalaisia ylen katsotte. Te halveksette sitä myös, koska meidän on tärkeä komponentti, kun puhutaan tiedottamisesta kuluttajille. Tämä on erittäin kielteinen viesti Eh, eh, mitä eurooppalaiset toimielimet nyt tässä välittävät koko Euroopan kansalle. Te sanotte, että suurin syy tähän poisvetämiseen oli se, että tämä ehdotus oli vanhentunut, jos ajattelemme VTOn sääntöjä, sen oikeuskäytäntöä. Et, ei meitä nyt pitä, pidä pitää ihan typerinä ja naiveina. Mikä tässä nyt estää komissiota laatimasta uutta ehdotusta, ja joka noudattaisi VTOn oikeuskäytäntöä? Miten te voitte selittää, että Brasilia, Kanada ja Yhdysvallat – löytävät kyllä hyvän keinot soveltaa yhteensopiviksi säännöt VTOn kanssa, jotta tämä meidin toteutuisi. Ei tässä pidä enää antaa huiputtaa itseämme. Tämä poisvetäminen oli vain kasvojen pelastamista, koska neuvosto on kykenemätön pääsemään sopuun. Meidän kilpailukykymme on nyt ihan unohduksissa ja kriisi tarkoittaa sitä, että emme voi käyttää käytettävissä olevia välineitä ja tässä ei ole mitään mieltä. Minä toivon todella sydämestäni, että tänä vuonna te löydätte vähän järkiperäisemmän ratkaisun tähän kysymykseen ja toivon, että yhden kerran neuvosto todella avaa silmänsä. Grazie, onorevole. Kiitos, edustaja Badia Kutset, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies, hyvä komissaari. Tässä keskustelun vaiheessa on jo sanottu lähes kaikki argumentit, jotka puoltavat sitä, että tämä asetus voisi jatkaa elämänsä, mutta tässä on kyse keskustelusta alkuperämerkinnästä, säännöistä alkuperämerkinnästä, mutta ennen kaikkea on kyse avoimuudesta. Sen takia minä nyt tässä haluan painottaa sitä, mikä, mitä tämä merkitsee PK-yrityksille eu alueella. Mehän tiedämme, että tässä parlamentissahan sanotaan aina mietinnöissä, että ne edustavat 99 prosenttia yrityskannasta ja se on noin puolet Euroopan tuloista ja niin, se on todella synnyttänyt 80 prosenttia viimeaikaisista työpaikoista. Meidän pitää todella valvoa, meillä on velvollisuus valvoa, että nämä pk-yritykset, jotka ovat todella työllistyttävät ja elvyttävät taloutta ja synnyttävät työpaikkoja, että niillä olisi lojaalit kilpailumahdollisuudet tuontitavaroiden kanssa. Sen takia minä pyydän komissaari, että ajattelette uudemman kerran sitä, ehdotusta, että vedetään tämä ehdotus pois. Ainoa, mitä me voimme nyt tehdä, että meidän pitää todella suojella yrityksiä, mutta tämä ei kyllä auta meidän yrityksiämme eikä turvaa työllisyyttä. Me tarvitsemme sitä, että tämä asetusehdotus merkitsisi sitä, että kuluttajilla on mahdollisuus tietää, miten kuluttavat, mitä kuluttavat, mistä heidän kulutustuotteensa tulevat ja onko eurooppalainen teollisuus turvattu. Jos sitä turvataan täällä, niin silloin sitä voidaan turvata myös kolmasissa maissa. Jälleen kerran pyydän, että harkitsette uudestaan tätä päätöstä, ne vetää tämä asetusehdotus pois ja jos sitä pitää muuttaa, niin muuttakaa, mutta älkää jättäkää tätä tilannetta tällaiseksi. Kiitos. Edustaja, Kutas, yksi minuutti. Kiitos komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä asetus, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa 2010, on selkeä vastaus pyyntöön parantaa kuluttajille suuntaan annettavan informaation avoimuutta liittyen Euroopan unionin markkinoilla oleviin teollisuustuotteisiin. Tämä on erittäin hyödyllinen sen vuoksi, että Euroopan unionilla ei ole kunnollista lainsäädäntöä tällä alueella. Siksi on todella sääli, että komissio on päättänyt vetää tämän asetuksen pois ja ohittaa EUn kansalaisten oikeus identifioida tuotteet, jotka vastaavat turvallisuus- ja ympäristöstandardeja ja tietää sen alkuperämaan. Sen vuoksi pyytäisin komissiota miettimään asiaa sen vuoksi, että tässä on kysymys kuluttajien standardista, ei protektionismista. Edustaja Toija, yksi minuutti. La proposta di ritiro del regolamento è arrivata. Kiitos. Tämä asetusehdotuksen poisvetäminen on todella miekanisku tikarin isku pikemminkin, ja se todella tarkoittaa sitä, että komission parlamentin voimasuhteet muuttuvat, voimasu- motiivit eivät ole selvät, piiloudutakoon tässä joidenkin tekosyyden taakse, VTOn päätösten tai oikeuskäytäntöjen mu- mukaan, mutta te ette ehkä tajua, mitä tämä teidän poisvetäminen tarkoittaa, puhutte kuuluista, protektionismista, mutta mutta uskon pikemminkin, että tässä komissio on kykenemätön toimimaan yhteneväisesti ja jatkaa jatkamaan tällä viitoittamalla tiellä. Komissaarit, olette täällä nyt kuulleet, kuinka paljon on painotettu eurooppalaisissa populistisissa puheissa anti-eurooppalaista politiikkaa. Täällä jotkut edustajat ovat myös harjoittaneet sitä myös minun maan edustajani. Jos te todella vedätte tämän pois, niin silloin te puolustatte pikemminkin, mm, te ette puolusta kulustajien etuja ja terveyttä. Te vain vahvistatte näitä anti-eurooppalaista toimintaa. Musker Kiitos. Edustaja Muscardini, kaksi minuuttia. Il commissario ci ha detto non ci sono Kiitos puhemies. Komissio on kertonut, että ei ole todetta kompromissista toimielinten välillä, mutta kuka nyt oikeastaan on sanonut, etteikö meillä voisi olla yhteisiäkin ajatuksia, jonka pohjalta saataisiin kompromissi kolmen toimielimen välillä? Puhuitte siitä, että tämä ei koske kotimaismarkkinoilla tuotettuja tuotteita. No, ei sillä tietenkään ole niin merkitystä silloin, mutta merkitystä on, jos tuote tulee EUn ulkopuolelta. Miksi tämä ehdotus pitää vetää pois? Miksi ei voida katsoa muita maita, joilla on samantyyppiset säännöt? Analysoimalla niitä voitaisiin muuttaa ehdotusta, jonka olemme jo äänestäneet hyväksyneet jos olette vakuuttunut siitä, että tämä ei vastaa nykyvaatimuksiin VTOssa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että ei voi olla niin, että VTOssa joillain on säännöt, toisilla ei. Me tarvitsemme reilua kilpailua, kunnollista kilpailua. Se ei ole mahdollista, jos ei ole yhtenäisiä sääntöjä. Nämä rankaistaan tiettyjä ihmisiä. Te oikeastaan annoitte kantanne ennen kuin komissio on päättänyt vetää ehdotuksen pois. Voimme ottaa huomioon nyt, mitä te sanoitte kannassanne, mutta luvalla en ole nyt ihan vakuuttunut tästä, koska se, mitä täällä teemme, on, että hyvin selkeän äänestystuloksen pohjalta annamme oman kantamme. Pyydämme, ette te jatka tätä pyrkimystä vetää ehdotus pois parlamentti ja parlamentin valiokunta voi lähteä vuoropuheluun. Te alun perin halusitte vuoropuhelua kolmen toimielimen kesken, jotta voitaisiin katsoa muutoksen mahdollisuutta saada kunnollisia ratkaisuja aikaiseksi. Tämä on nyt tehtävämme. Tätä te alun perin halusitte. Te edustatte Eurooppaa, ajakaa Euroopan oikeuksia. Kiitos edustaja Taravella, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä Puhemies, meillä kansalaisten pitäisi saada asianmukainen tehokas informaatiot alkuperätuotteista ja merkinnäynnistä, mutta tällä hetkellä hän, meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta kansalaiset voivat tehdä itse valintansa, mutta tämä kuuluu samaan valintatoimenpiteeseen. Parlamentissa on usein sanottu useasti, että kansalaisethan äänestävät täällä siitä, että, ja me olemme äänestäneet harmonisoinnusta sanktio, sanktioista, ja neuvosto on tässä vain viivytellyt, ja se on pysäyttänyt tämän lainsäädäntöprosessin, ja siellä, sillä on suurin vastuu, ja nyt komissio oli kuullut parlamentteja ja haluaa vetää tämän asetuksen pois. Tämä on hyvin suunniteltu eurooppalaisissa toimielimissä. Tässä on karvas tappio, jos ajattelemme kuluttajia, eikä se, ja sanotaan, että se ei sovi yhteen kaupan sääntöjen kanssa, mutta eh, tämähän on ollut kaikille ehkä olisi ollut mahdollisuus toimia vipuvälineenä synnyttää työllisyyttä Euroopassa, mutta jälleen kerran ne yritykset, jotka valmistavat paikallisia tuotteita, joutuvat vain nuolemaan näppejä. Um, catch the eye. Nyt siirrymme menettely ilman puheenvuoroosioon. Minulla on noin kymmenisen puheenvuoropyyntöä, mutta älkää ylittäkö yhden minuutin aikarajaa. Kiitos. Kostin ja aloittaa, olkaa hyvä. Komission jäsen, minua hämmästyttää komission tapa toimia, koska parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä teki kantansa hyvin selväksi. Huolimatta siitä tosiasiasta, että jäsenvaltiot eivät pääse yhteiseen kantaan, niin komission lähestymistapa tässä on kyseenalainen, varsinkin ottaen huomioon äh, USAn äh, jonka komissio mainitsi syyksi Tällainen menettely on parlamentille eh, täysin hyväksymätöntä. Ja meidän täytyy löytää VTOn mukainen eh, ratkaisu, mutta sen sijaan te vain vedätte takaisin koko tämän esityksen. Sen vuoksi kysynkin komissiolta, millä tavalla te takaatte parlamentin vaatimukset, että tuonti kolmansista valtioista, että tuotteet, eh, niissä on samat sosiaaliset ja ympäristöstandardit kuin EU-ssa valmistetuilla tuotteilla. Miltä tämä näyttäisi VTOn puitteissa? Ja millä tavalla te jatkossa tulette kertomaan parlamentille tällaisista mahdollisista takaisinvetämisistä tai otatte jopa parlamentin mukaan näihin neuvotteluihin? Honorevole Silvestris. Edustaja Silvestris. Grazie. Nel 2010 il Parlamento europeo ha approvato... Kiitos. 2010 parlamentti hyväksyi 525 äänellä kantansa tästä alkuperämaan merkitsemisestä. Eihän komissio voisi tämän äänestyksen perusteella ryhtyä vetämään pois tätä ehdotusta. Tämä on aivan keskeistä esimerkiksi Etili, Italiassa, Kalabriassa, Emilia, Romaniassa. Meillä on useita alueita, joille tulvii kiinalaisia tuotteita. Tuhannet työpaikat ovat kadonneet, synnyttänyt työttömien joukkoarmeijan tuote, joka on samanlainen Kiinassa ja Italiassa, niin kyllähän te tiedätte, että se on noin 30 prosenttia halvempaa. Kiinassa ei suojella alaikäisten lasten työntekoa. Me, te, hyvä komission jäsen, te tiedätte hyvin, että nämä eu ulkopuolella tehdyt tuotteet ovat usein tehty lasten toimesta hyvin alhaisin kustannuksiin, koska työntekijöitä kohdellaan lähes orjina. Voisaisinko antaa kuluttajille mahdollisuus saada tietää, missä ne on tuotettu? Ja jos te vedätte pois tämän ehdot, asetusehdotuksen, niin silloin te puolustatte vain niiden yritysten etuja, yritysten etuja, jotka tekevät laittomasti työtä, vai puolatteko tässä laittomia menettelyjä. Puolatteko te todella yrityksiä, jotka annattavat kehitysmahdollisuuksia työllisyyden parantumiselle Euroopassa? Vai ettekö te halua todellakaan noudattaa eurooppalaisia sääntöjä normistoja? Mitä yrityksiä te puolustatte? Puolustatteko yrityksiä, jotka ovat kelvollista palkkaa työntekijöille vai yrityksiä, jotka kohtelevat työntekijöitä aivan kuin he olisivat orjia? Teidän pitää todella pää miettiä uudestaan tätä poisvetämistaktiikkaa. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Erityisiä ongelmia liittyy maataloustuotantoon. Maataloustuotteita voidaan tuoda muista maista, joissa on alhaisemmat kustannukset ja näin päästään EU-markkinoille, kunhan tuotteet on jalostettu EU-maassa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, mistä alkuperäinen raaka-aine on peräisin. Näin voimme antaa väärää tietoa kuluttajalle. Kuluttajat katsovat merkintää, luulevat, että tuote on valmistettu Euroopassa, mutta oikeastaan alkuperämaa on toinen ja jalostusta on tapahtunut EU:ssa. Tämä väärentää kilpailua. Tämä ei ole protektionismia. Meidän pitää kuitenkin suojella omia etujamme. Kiitos. Frau Arvoisa puhemies, komission jäsen. Minusta te olette jättäneet minut nyt kolminkertaisesti pulaan. Ensinnäkin neuvosto, joka on kumppanimme, ei ole täällä paikalla. Ja toisaalta kaksi kertaa teidän puoleltanne sekä parlamentaarikkona että kuluttajana. Kuluttajana siksi, että minusta on hyvin selvä, että eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus saada tietää, mitä he ostavat ja, ja käyttävät päivittäisessä elämässä. Euro, barometrikyselyssä on käynyt hyvin selvästi ilmi, että kansalaiset ja kuluttajat haluavat tietää, mistä tuotteet tulevat. Sen lisäksi minusta te olette jättäneet minut pulaan parlamentaarikkona. Kaksi vuotta sitten parlamentti hyvin selkeästi toi esiin kantansa ja te yhdessä neuvoston kanssa olisitte voineet neuvotella tästä parlamentin kannasta. Ja minusta on aika halpamasta sanoa, että VTO ei hyväksy tätä. VTO on neuvottelukumppani, teillä on mahdollisuus neuvotella siitä, minkä me olemme antaneet tavoitteeksi niin, että neuvotteluissa voidaan muuttaa näitä VTO-sääntöjä. Ja minusta täytyy huomioida, että myös neuvoston täytyy olla tässä aktiivinen ja toivon, että te huolehditte siitä, että täytetään eurooppalaisten kansalaisten ja kuluttajien vaatimukset. Edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies, hyvä komissaari. Tämä keskustelu todella tuo jälleen kerran esille komission kannan. Onko se todellakin aina vastustanut tätä alkuperämerkintää? Puolustaako se todella markkinoiden vapauttamista ja liberalisoimista? tämä retoriikka vapaudesta ja kansalaisten oikeuksista ja avoimuudesta, mutta siinä jätetään aika selvästi, se jää sivuun kumpuu. Tässä alkavat kovat puhurit puhaltaa. Tässä kuinka välttämätöntä on tämä alkuperämerkintä on. Se on todellakin instrumentti, jolla voimme puolustaa eurooppalaisia kuoluttajia ja polkumyyntiä. On kyse instrumentista. Se on instrumentti, joka voi todella muuttaa todelliseen muutoksiin olemassa oleviin talousmalleihin ja talouspolitiikoihin. Se voisimme osoittaa, kuinka monimutkaista tämä tuotantoketju on kansainvälisellä tasolla. Mehän olemme taistelleet protektionismian vastaan, koska tässä edut menevät työntekijöitä vastaan ja miljoonia pk-yrityksiä vastaan Euroopassa. Kiitos. Morganti. Edustaja Morganti. Grazie, Presidente. Ormai chiaro... Kiitos, puhemies. Minä huomaan, että neuvosto on poissa, mutta komissiostakin ehkä löytynee tahtoa saada kuluttajat parempaan tilanteeseen. Parlamentti edustaa kansalaisia, jotka ovat valinneet edustajansa sille. Tästähän on ihan selvä kannanotto. Tämän asetuksen piti antaa enemmän turvallisuutta, enemmän tietoa kuluttajille tehdä valintoja ja taistella väärännöksiä vastaan. Ja kun puhutaan suurten pohjoisten maiden logiikasta, niin he ovat saaneet tahtonsa läpi. He, eivät halua puolustaa pienteollisuutta, koska ei, sitä ei toteuteta heidän maalueilla. Eilen illalla puhuttiin tuontitulleista. Ja siinäkin minä voin nähdä joidenkin maiden todellisen tahdon, jotka vastustavat laatua ja alkuperämerkintää. Toivottavasti tätä ei nyt heitetä myöskin pois, niin kuin tätä asetusta ollaan vetämässä pois, ja eihän komissio voi olla kuurona nämä kaikille meidän vaatimuksillemme, eikä me myöskään olla kuurona kansan asettamille vaatimuksille. Grazie, Presidente. Credo che le dichiarazioni... Kiitos, puhemies Minusta tuntuu, että komissiolta kuulemamme, että halutaan nyt vetää tämä ehdotus pois, kyllä antaa aiheutta epäillä sitä, miten tämä on yhteensopiva meidän oikeudellisten sääntömme kanssa. Jos tämä sitten lisätään siihen, että neuvosto ei ole vuosiin sanonut mitään, ei ole ollut valmis keskustelemaan tästä, niin – parlamentin rooli on nyt epäkunnioituksen takia jäänyt hyvin pieneksi. Meitä ei kunnioiteta. Tämä on nyt tällainen byrokraattinen temppu, temppu, josta on haittaa meidän kansalaisillemme. Meillä ei ole johdonmukaisia kaiken kattavia sääntöjä – joiden kautta voitaisiin estää se, että halpatuotteet tulki, tulvivat alueellemme ulkomailta. Nyt kyse on siitä, että ei anneta riittävästi tietoa kuluttajille. Tuotteiden valvonnassa – ja valinnanmahdollisuuksien lisäämisessä on tärkeää, että merkitään alkuperä. Komission pitäisi pohtia uudestaan päätöstä vetää ehdotus pois ja huolehtia siitä, että noudatetaan kunnollisia menettelyitä ja tuetaan lainsäätäjien välistä vuoropuhelua. Kiitos. Annan puheenvuoron komissaari. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam President. And... Kiitos uh, puhemies uh, ja kaikki keskusteluun osallistujat uh, tässä hyvin vilkkaassa keskustelussa näin aikaisin aamulla. Ensinnäkin täällä on esitetty paljon kysymyksiä VTOsta. Ja VTOn säännöt ovat hyvin selvät. Ja on useita VTOn elimiä, jotka määrittelevät säännöt liittyen alkuperä maajärjestelyihin ja komission ehdotus on jo vanhentunut sen vuoksi, että se eh, käsittelee eri tavalla tuotuja ja kotimaisia tuotteita. Esimerkiksi tämä eh, alkuperämerkintä on tehtävä vain tuotuihin tuotteisiin. 2012 komissio raportoi tästä neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Joten mitä on eh, elin tässä nyt sitten sanoo? VTO sanoi, että se on valmis tutkimaan näitä alkuperämerkintävaatimuksia VTO-sääntöjen mukaisesti. Ja tämä voidaan tulkita tarkoittamaan, että alkuperämerkintäsääntöjen täytyy olla vastaavia ja yhteensopimia kaikkien muiden sääntöjen ja sopimusten kanssa. Alkuperä merkintä ei saa johtaa eh, heikompaan kohteluun kuin kotimainen tuotanto. Eli sen vuoksi ei, tätä ei voida käyttää ainoastaan tuotuihin tuotteihin. Olisi erittäin vaikea oikeuttaa tämä, eh, tämän tulkinnan puitteissa, koska tässä on kysymys kaupan esteistä. Mutta entä sitten muut maat? Minä en hyväksy tätä argumenttia muut maat, koska se mitä tehdään VTOssa ja kaikissa neuvotteluissa, olivat ne sitten kahdenvälisiä tai monenvälisiä, niin eh, siinä nimenomaan painotetaan sitä, miten poistaa tekniset kaupan esteet. Ja meidän taloudellemme tämä on erittäin tärkeä, vielä tärkeämpää kuin eh, tullitariffit. Joten yhtäältä ei voi sanoa, että poistetaan kaikki kaupan tekniset esteet ja toisaalta sanotaan, mikäli on kysymys made in kysymyksestä, niin panna silmät kiinni ja sitten ei ole ongelmaa. Joten tämä argumentti muista, että muut käyttäytyisivät huonosti, miksi me emme toimisi samalla tavalla, ei ole oikea tapa toimia ainakaan kun on yksi VTOn pääkumppaneista. Jolla Dartmouth teki mielenkiintoisen huomion. No, mutta hän lähti jo paikalta. No, mutta joka tapauksessa, että kun tuotetaan jokin Saksassa tai Italiassa, mutta Euroopan unionissa ei ole mitään alkuperämerkintäsääntöjä, koska meillä on sisämarkkinat. Joten tämä olisi ongelma, jos olisi pakollinen järjestelmä, niin se rikkoisi sisämarkkinasääntöjä. Ranskalaista tuotetta, herra Jadot, ei ole enää olemassa. Se on eurooppalainen tuote. Ja haluammeko me jonkinnäköisiä epävirallisia made in-sääntöjä Euroopan unionissa, niin että voimme päättää, että suurin osa tästä tuotteesta tulee Saksasta tai Portugalista, eikä Italiasta. No, ei näin voida toimia. Joten tässä pitäisi olla alkuperämerkintänä Made in Europe. Entä sitten aloiteoikeus? Aloiteoikeus merkitsee sitä, että komissiolla on oikeus myös vetää takaisin ehdotuksia. Se on yksi osa aloiteoikeutta. Aloiteoikeus ei tarkoita vain sitä, että on oikeus esittää aloitetta. Se merkitsee sitä, että on myös mahdollisuus vetää pois jokin aloite tai esitys. Eli tämä antaa komissiolle äh, hallintaoikeuden ja minusta me olemme hallinnoineet tätä asiaa ihan oikealla tavalla. Me olemme toimittaneet tämän parlamentille. Se on osa vuoden 2013 työohjelmaa, mistä me keskustelimme. Ja olen kuunnellut hyvin tarkkaan nyt tässä kaikkia teidän näkemyksiänne. Mutta se, että meillä ei olisi mahdollisuutta vetää takaisin jotain, siinä ei ole mitään järkeä. Sehän olisi perustamissopimuksien vastaista ja ja komission valtaoikeuksia vastaan. Ja minusta tämä on tärkeää, jos halutaan ylläpitää oikeanlaista tasapainoa toimielinten kesken. Minä en liioin ole tyytyväinen neuvoston kantaan. Me olemme useita kertoja yrittäneet keskustella neuvoston kanssa, mutta he eivät ole olleet valmiita tähän keskusteluun. Mutta on myös selvää, että me emme löydä enemmistöä tälle asialle neuvostossa ainakaan lähitulevaisuudessa. Se on hyvin selvää. Olin toivonut, että neuvosto olisi ollut läsnä, mutta... Edustaja Langen, esititte kysymyksen, että olenko neuvoston puolella vai parlamentin puolella. Älkää esittäkö tuollaisia kysymyksiä. Ei tästä ole kysymys. Me olemme valmiita löytämään ratkaisun, mutta sen ratkaisun pitää olla oikeanlainen. Ja herra Moreirakin sanoi, että no miksi te ette muuta tätä ehdotusta Tarkoitatteko te, herra Moreira, todellakin tätä? Te kuitenkin olette suuri asiantuntija perussopimuskysymyksissä, että me lähtisimme tässä nyt vaihtamaan oikeusperustaa ja sisältöä ja niin edelleen. Ei, ei. Jos me tarkastelemme tätä asiaa, niin meidän täytyy tehdä uusi ehdotus, mikäli on tarpeeksi tukea tällaiselle uudelle ehdotukselle se jää nähtäväksi, mutta se, että me toimisimme nykyisen menettelytavan puitteissa, ei olisi oikea ratkaisu. Jos tästä keskusteltaisiin vaikka yliopiston luentosalissa, olisitte taatusti samaa mieltä kanssani. Liberalisme. Oui, euh, monsieur Jadot, je suis un Minä olen liberaali, mutta <coughs> täällä minä edustan komissiota. Se on kollegio. Ei tämä ole minun näkemykseni, vaan komission kanta. Ja taas toisaalta joskus on äh, tapana sekoittaa liberalismi ja kapitalismi. Ei siinä ole kyse samasta asiasta, mutta en avaa keskustelua siitä tässä ja nyt. Ja tässä palaan joihinkin kommentteihin Bangladesista. Sanotaan, että se on kyllä ihan järkyttävää, että nämä tuotteet on valmistettu Bangladesissa, jossa maksetaan ihmisille tytöille, pojille, nuorille tytöille, pojille palkkoja, jotka ovat aivan kestämättömiä ja heidän täytyy tehdä sietämättömissä olosuhteissa työtä. Se on ihan totta. Mä keskustelin eilen Bangladesista. En voinut olla paikalla, olin Pariisissa keskustelemassa kansalliskokouksen kanssa. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Mutta minusta meidän pitäisi tehdä jotain Bangladeshin suhteen esimerkiksi. Ja minä uskon, että meillä pitäisi olla enemmän sääntöjä niille maille, jotka voivat tuoda vapaasti tuotteita markkinoillemme. Äh, Bangladesh äh, on yksi näistä ja heidän tulisi kunnioittaa tiettyjä sääntöjä. Ei, olen miettinyt, että eikö tähän pitäisi ottaa esimerkiksi mukaan lisäs, ilon lisä ilon sopimukset. Eikö meillä pitäisi olla jonkinlainen ohjelma, tiekartta Bangladeshin hallituksen kanssa? No ei ainoastaan Bangladeshin, vaan myös muiden maiden kanssa ja myös tiettyjen eurooppalaisten yritysten kanssa, joiden velvollisuus on noudattaa näitä sopimuksia. Olen valmis tekemään asian kanssa, asialle jotakin, mutta älkää sekoittako näitä asioita keskenään. Tämän haluaisin sanoa myös muille kollegoille. Älkää sekoittako asioita keskenänne, koska se mitä me nyt teemme, on se, että me annamme näille maille mahdollisuuden tuoda meidän markkinoillemme. Ja nämä maat eivät kykenisi kehittämään omaa teollisuuttaan ja tekstiiliteollisuuttaan, jos heidän täytyisi työskennellä tarkalleen samoissa olosuhteissa kuin me. Me olemme kehittynyt talous, nämä maat ovat heikommin kehittyneitä, taloudellisesti kehittyneitä maita. Mutta näiden maiden tulisi kuitenkin kunnioittaa tiettyjä minimivaatimuksia. Ja tätä minä myös tarkastelen, koska minusta ei ole hyväksyttävää se, mitä siellä nyt tapahtuu. Esimerkiksi tämä tulipalo, joka ei todellakaan ollut ensimmäinen viime viikolla näin dokumentin työoloista ja ehdoista nahkateollisuuden alalla ja siellä käytettiin hyvin paljon esimerkiksi vaarallisia aineita. Mutta älkää sekoittako sitä alkuperämerkintään. Jos me emme anna heille mahdollisuutta tuoda tuotteita meidän markkinoillemme, silloin me toimimme protektionistisesti, emmekä liioin kovinkaan humanistisesti toimi. Mutta meidän täytyy löytää tähän oikeanlainen tasapaino. No tämä nyt ihan lyhykäisesti, tai no ei nyt niinkään lyhykäisesti, mutta kyllä me vedämme takaisin tämän ehdotuksen, mutta keskustelemme aktiivisesti aiheesta kanssanne, etsimme uutta. Ja professori Moreira Intavaliokunnassa olen valmis tulemaan teidän kanssanne puhumaan, ei nyt ensi viikolla, mutta jossain lähitulevaisuudessa. Mutta teidän täytyy myös tunnustaa, aihe ei ole helppo. Tämä koskee, minun mielestäni tämä pitäisi koskea tuotuja tuotteita samoin kuin kotimaisia tuotteita. Mutta ehkäpä meidän pitäisikin tehdä tämä vain kotimaisille tuotteille. Ehkäpä se olisi yhteensopivampi VTOn sääntöjen kanssa. Okei, tästä syntyisi paljon keskusteluja teollisuuden kanssa, mutta niinhän demokratiassa tehdään, puhutaan. Joten olen valmis etsimään uusia ratkaisuja. Tämä ei ole hyvä. Tämä oli ihan varma epäonnistuja. Se ei olisi koskaan toiminut. Ja meidän poliittinen reaktiomme tähän on se, että me vedämme takaisin koko ehdotuksen. A conclusione della discussione. Kiitos yhteenvetona tästä keskustelusta. Neljä päätöslauselmaehdotusta on jätetty. Keskustelu on tällä havaa lopetettu äänestämään.